Ja herrat, seuraava asia esityslistalla on herra Schwabin mietintö, kilpailuoikeuden säännösten rikkominen. Ensimmäiseksi haluaisin pyytää herra Schwabia käyttämään puheenvuoron. Niin, paljon kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen Malmström, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin tässä todeta, että eh, eh, erittäin Mielelläni tässä kiitän varapuheenjohtaja Almunia, en ainoastaan tässä asiassa, vaan pyytäisin, että te, Rova Malmström, myöskin kerrotte hänelle, että me parlamentti todellakin olemme olleet erittäin tyytyväisiä tähän rakentavaan yhteistyöhön komission ja neuvoston kanssa herra Korkulas, joka on parlamentissa nyt paikalla. Haluan kiittää häntä puheenjohtajavaltio Kreikan edustajana tämän asiakirjan osalta. Tämä ei ole kuitenkaan olisi ollut mahdollista saada parlamentille ratkaisua tässä tärkeässä asiakirjassa. Kyse on kartellikanteista, elleivät eri ryhmien kollegat Sanchez Presedo SDlle, Epping ECRlle, Olle Schmidt liberaaleille ja hänen edeltäjänsä varjoesittelijä Bas Eichhout, mutta Bernhard Rapkai, joka ei myöskään voi olla nyt illalla paikalla. Jos nämä kaikki muut eivät jos nämä kaikki eivät olisi tässä toimineet yhdessä. Me olemme nyt komission ehdotuksen pohjalta saaneet aikaiseksi sen, että kartellien uhrit kun direktiivi täytäntöpanan jäsenvaltiossa ovat sellaisessa tilanteessa, että oikeudetut vaateet voivat saada, tai että he voivat saada tuomion tuomioistuimessa jäsenvaltioissa. Tämä on suuri edistysaskel ja sitä täytyy arvottaa enemmänkin koska se liittyy myöskin 20, 2010 Euroopan unionin kilpailupolitiikan raportissa ja mitä siinä vaadittiin, koska tämä follow-up-toimet on ankkuroitu tässä ja kaikki riskit, jotka liittyvät joukkokanteisiin, niin ne voidaan tässä sulkea ulkopuolelle – haluan myöskin kiittää tässä parlamentin kollegoina ainoastaan komissiota, että onnistuimme äh, menemään tähän suuntaan. Se varmistaa, että monet väärät kehityskulut, joita Yhdysvalloissa olemme nähneet, eivät näin äh, voi sitten rantautua Euroopan unionin olemassa koko joukko elementtejä, jotka ovat tärkeässä asemassa. Emme ainoastaan valiokunnassa, vaan myöskin sopimuksessa ensimmäisessä käsittelyssä saaneet vastustuksen sille ja voimme ja on olemassa eurooppalaisia periaatteita silloin kun julkisoikeutta vastaan rikotaan, niin olemme saaneet enemmistön sen taakse. Kiitoksia siitä. Uskon kuitenkin, arvoisat kollegat ja komission jäsen, että tässä olemme onnistuneet myöskin samanaikaisesti parannuksia komission alkuperäiseen ehdotukseen. Uskon, että suhde artiklojen 12 ja 13 välillä, eli kysymys millaisia etuoikeuksia kaartelikantajalla tässä on parlamentin kautta, niin parlamentti on tässä nyt rajoittanut näitä oikealla tavalla, koska nyt se, että olisi tällainen kaksinkertainen toimi, niin se voi johtaa siihen, että kanteita nostetaan useaan otteeseen ja myöskin vahingonkorvaus on sitten mahdollista useaan otteeseen, mutta tämä olisi kuitenkin ollut suuri uhka Euroopan taloudellisille toimille, koska Yhdysvallat ovat jo osoittaneet sen, että sen yritykset joutuvat käyttämään enemmän rahaa näihin kanteisiin kuin tutkimus- ja kehitykseen. Euroopassa tilanne on juuri toisinpäin ja me haluamme pitää tämän kehityskulun täällä. Ja tämä on onnistunut, koska kun tässä puhuimme kolmikannassa neuvoston kanssa, niin me saimme myöskin tarpeellisen enemmistön tämän taakseen. No sitten toisekseen, puhemies, hyvät naiset herrat, onnistuimme myöskin saamaan vapaaehtoisen vahingonkorvaus kannejärjestelmän artiklaan 17. Ja tämä on tärkeää, koska tässä nyt sitten äh, annamme kantajalle järkevän mahdollisuuden saada vahingonkorvausta ilman, että täytyy kanne nostaa. Ja äh, pääsen sitten lopussa näihin muihin asioihin. Kiitoksia. Herr Schwab. Kiitoksia edustaja Schwab. Ja nyt haluaisin pyytää sitten äh, komission jäsen Malmströmiä. Paljon kiitoksia herra puhemies, arvoisat edustajat. Komission edustajan Almunian puolesta haluan kiittää edustajaa Svaapia ja Rapkaita sekä kollegas Bolsia että muita tästä erinomaisesta työstä tämän tärkeän direktiiviehdotuksen yhteydessä. Olette toimineet hyvin rakentavassa hengessä. Yhteistyö on ollut hedelmällistä toimielinten kesken ja me uskomme, että nyt olemme saaneet aikaiseksi tyydyttävän ratkaisun. Me olen tyytyväisiä siihen, että me voimme hyväksyä tämän viime hetkellä vielä ennen kuin lähdette vaalitaisteluun. Saanen korostaa direktiivin merkitystä. Lehdistössä tätä on pidetty kilpailulainsäädännön tärkeimpänä uudistuksena ja että se ikään kuin parantaa lainsäädäntöä. Kun Almunia neljä vuotta sitten kuulemistilaisuudessa kertoi teille. Hän sanoi, että hän tulee hyväksymään parlamentin tässä yhteislainsäätäjän ominaisuuteen. Ja tässä on noudatettu tavanomaista lainsäädäntömenettelyä todellakin menestyksekkäästi. Yli kymmenen vuotta sitten tuomioistuin tunnusti, että Jokaisella on oikeus vahingonkorvaukseen loukkaustapauksessa, mutta käytännössä tämä periaate ei toteutunut. Monina vu- viime vuosina juridisista ongelmista johtuen järjestelmä ei ole toiminut. Kansalaiset, kuluttajat ja pienet yritykset eivät ole voineet saada korvausta kärsimistään vahingoista. Tämä direktiivi todellakin on tästäkin syystä erittäin tärkeässä asemassa. Kansalaiset ja yritykset, jotka ovat kärsineet vahinkoa, niin heillä on mahdollisuus hakea korvausta. EU-määräysten mukaisesti. Direktiivissä viitataan esteitä poistaviin määräyksiin. Uhreilla on parempi mahdollisuus saada todisteita käyttöönsä. Ja näin uhrit todellakin voivat selviytyä menestyksekkäästi tilanteesta. Uhreilla on mahdollisuus käyttää kilpailuviranomaisten tekemiä päätöksiä omissa kanteissaan. Lisäksi tässä kerrotaan, minkälainen yhteys on yksityisen ja julkisen sektorin väliseen yhteistyöhön silloin, kun kyse on muun muassa kilpailuviranomaisten halussa olevista asiakirjoista. Te äänestätte huomenna tästä tekstistä ja tässä todellakin rohkaistaan yrityksiä tekemään yhteistyötä kilpailuviranomaisten kanssa. Tämä parantaa kilpailulainsäädäntöä ja siton hyötyä kansalaisille ja yrityksille ja näin uhrit voivat vielä helpommin hakea vahingon korvausta. Komissio uskoo, että tämä on tasapainoinen teksti. Yhtäältä uhreilla on mahdollisuus hakea kompensaatiota helpommin, toisaalta tässä vaalitaan täyt- kilpailulainsäädännön täytäntöön panoon helpoutta Ja tästä yhteydestä kiitos kuuluu teille kaikille. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Ensimmäinen puhuja on edustaja Gal Pelch, kolmen minuuttia tisztelt elnök úr tisztelt biztos asszony tisztelt jelentéstevő! hyvä komission jäsen hyvä esittelijä hyvät euroopan parlamentin jäsenet. euroopan unionissa ja monissa jäsenvaltioissamme meillä on tällä hetkellä paljon esteitä kuluttajille ja yrityksille erityisesti pk yrityksille jotta ne voisivat puolustaa omia oikeuksiaan ja saada ne pantua niillä on oikeuksia, jotka ne kuitenkin menettävät johtuen kilpailulainsäädännön rikkomuksesta. Tämän päivän keskustelu on äärimmäisen tärkeä. Mielestäni nämä esteet poistetaan mietinnön ansioista. Tämä menettely alkoi yhdeksän vuotta sitten ja tie on ollut hyvin pitkä, mutta hyvä työ edellyttää riittävästi aikaa ja olen oikein tyytyväinen, että meillä on nyt hyvä tulos. Kaikki ovat olleet varsin sitoutuneita työhön. Tietenkin herra Schwab, kollegani, hänellä ei ollut paljonkaan aikaa enää jäljellä, mutta hän oli erittäin tehokas työssään ja toimi nopeasti. Haluaisin tästä syystä hyödyntää tilaisuutta ja osoittaa tunnustusta herra Schwabille siitä, että hän sai tämän asian valmiiksi. Haluaisin todella eh, häntä kehottamaan meille mahdollisuus Tämä on mahdollisuus myös uhreille kaikkialla Euroopan unionissa. He, heidän oikeutensa nyt suojellaan ja tämän lisäksi eh, suojelemme omaa säännöstöämme ja meillä on puitteet, mikä ei ole myöskään ylisäänneltyä, kun omia oikeuksia pyritään puolustamaan. Mielestäni niin tämä on erittäin hyvä päätös. Meillä on nyt hyvä laillinen perusta tulevaa työtä varten. Ryhmäkanteet tätäkin on käsitelty. Komissio puhui myös tästä todisteet ja todisteiden saaminen käyttöön ja päätösten täytäntöpano ovat kaikki asioita, joihin on puututtu. Tämä on ehdotus, joka on hyvin tasapainoinen. Puhumme tässä tasapainoisesta tilanteesta sekä kantajille että vastaajille. Meillä on myös takeita väärinkäytöksiä vastaan. Tämä on järjestelmä, joka tulee olemaan tehokas niille, jotka pyrkivät saamaan oikeutta ja vahingonkorvauksia. Puhumme myös järjestelmästä, joka ei sisällä ylisääntelyä, ei liikaa byrokratiaa. Onneksi ja se, ja tästä, tässä ei ole myöskään, ei ole myöskään ylimääräisiä kannustimia, joista, joiden takia vaatimuksia olisi liikaakin. Ja ylenpalttisesti haluaisin korostaa sitä, että että keskustelu on perustunut konsensukselle ja viranomaisten osalta, mikäli laillinen viranomainen on päättänyt tietystä kompensaation tasosta, se olisi se taso, josta pidetään kiinni, kun maksut suoritetaan. Meillä on täällä selkeää sääntelyä. Tiedämme, että uhreille on usein ongelmia jo valitusten tekemiseksi ja yhden vuoden määräaika on järkevä ajatus. Lopuksi puhumme yhteistyöstä, jota tarvitaan kansallisessa jäsenvaltiossa ja EU:ssa. Kiitokset. Seuraava puhuja on Sanchez Preseda. Kiitos puhemies. Vihreän kirjan esittelijänä, kun kysymys on kilpailulain rikkomuksesta ja korvauksesta, jo seitsemän vuotta sitten parlamentissa hyväksymme päätöslauselman ja minä sitä ryhmäni nimissä puolustin, joten tässä yhteydessä haluan ilmoittaa tyytyväisyyteni siihen, että tästä nyt on päästy tässä asiassa jo näin pitkälle. Kiitokset kaikille esittelijöille, jotka minun kanssani ovat pyrkineet tähän tulokseen. Tämä direktiivi parantaa kansalaisten oikeuksia, tuo lisää turvallisuutta sisämarkkinoille myöskin kysymys on yhteisön kilpailupolitiikasta. Se on hyvin tärkeä osa Euroopan unionin toimintaa ja lainsäädäntöä. Tästä tulee paljon tehokkaampi, koska kun kysymys on näistä julkisesta kanteesta, niin Tällä tavalla tietysti myöskin juridisella tavalla tätä asiaa voidaan säädellä tällä pelotevaikutus ja tämä myöskin takaa sen, että paremmin voidaan myöskin taata ihmisten oikeuksien toteuttaminen Tämä on myöskin oikeudenmukaisempi, koska kun ajatellaan kilpailuoikeutta EU-ssa, niin on tietysti saatava kiinni kaikki sellaiset, jotka sitä vastaan rikkovat. Ja on myöskin annettava tukea vahingo on korjattava ja uhreja on autettava. Ensimmäistä kertaa parlamentti toimii lainsäätäjänä tällaisessa asiassa, jolla todella on vaikutusta kilpailupolitiikan saralla komission kanssa talous- ja raha-asioiden valiokunnan kesken on siis päästy tähän sopimukseen, tähän sitomukseen Ja nyt olen todella iloinen siitä, että tällä tavalla kaikki verosoikeudet juridisella tavalla myöskin Euroopassa toteutuvat tämän direktiivin myötä äh, edelleen kilpailua edistetään ja äh, poistetaan tiettyjä epävarmuuksia ja joka tapauksessa tarkoituksena on poistaa myöskin äh, epävarmuudet juridisella saralla on mahdollista saada korvauksia, mutta samanaikaisesti Äh, kysymys ei ole myöskään siitä, äh, että äh, ne olisivat liiallisia tai jotakin rangaistuksia tulisi on siis hyvin tärkeää myöskin muistaa se, että tässä ei myöskään summittaisilla tai syrjivällä tavalla saa toimia. Yksityiset ja julkiset pyrkivät tietysti nyt tässä asia tutkimaan. Kilpailuviranomaiset tietysti tekevät päätökset ja niiden päätöksiä voidaan valvoa ja myöskin sovintoratkaisun pohjalta näitä korvauksia ja sakkoja voidaan sitten määrätä. Ja tietysti kysymys on myöskin sakoista, vapauttamisesta ja lieventämisestä. Se on mukana tässä ohjelmassa. Ja tämä osoittaa, että myöskin kartelleja varten on olemassa selkeät säännöt ja myöskin PK-yrityksiä tässä on ajateltu erityisesti komissiolla on nyt mandaatti lähteä tätä asiaa suoraan toteuttamaan. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa näistä joukkokanteista, että tämä on todella myönteinen aloite. Tämä on minun viimeinen puheenvuoroni täällä parlamentissa kymmenen vuoden jälkeen ja haluaisin kiittää niitä kaikkia, jotka ovat antaneet minulle mahdollisuuden tämän ajanjakson aikana osallistua Euroopan rakentamiseen ja jotka ovat olleet tässä työssä kansana mukana. Olen ollut todella tyytyväinen siihen, että olen voinut rakentaa Euroopasta sellaista aluetta, joka pohjaisi solidarisuuteen ja yhteiseen vastuuseen. Aikaut. Seuraavana Aikaut. Dank u wel, voorzitter. Uh, dit is eigenlijk weer een Kiitoksia, puhemies. Tämä nyt on tyypillinen eurooppalainen aihe, vai mitä? Kuitenkin täällä on hyvin tyhjä sali edessämme. Tässä on tärkeä aihe kyseessä, eli kartellien muodostaminen. Tämä on tärkeä kuluttajille, tämä on tärkeää pk-yrityksille Euroopassa, ja tämän takia on myös hyvin tärkeää, että tällä lailla taataan se, että kuluttajat ja myöskin pienet yritykset vihdoinkin saavat vahingonkorvauksia helpommin, jos kartelleja on muodostettu. Että jokainen kuluttaja voi käyttää tätä hyväkseen, tämä on tärkeää heille. Joten haluan kiittää esittelijä herra Schwabia. Täällä on käyty hyvää keskustelua, tämä on ollut hyvä prosessi. Tasapaino on löytynyt, joten lämpimät kiitokset herra Schwabille hyvästä yhteistyöstä sisältö on kovaa, mutta henkilönä hän on pehmeä ja tämä on oikea tapa luoda lainsäädäntöä. Ja kiitän myöskin varjoesittelijöitä. Nyt vihdoinkin saatiin lakiteksti aikaiseksi, joka ottaa kuluttajien ja pienten yritysten edut huomioon. Sitten pitää ajatella myöskin ilmiantajia. Nämä avaintodistajat, niiden pitää saada selkeitä oikeuksia, jotta tehdään useammin ilmoituksia kartelleja koskien on tärkeää, että avaintodisteet voivat olla toiminnassa mukana. Ja jos tämä saadaan aikaiseksi, niin tämä näkyy myös sitten tuloina. Joten uskon, että puitteisto on hyvä ja olen tyytyväinen tulokseen. Tietenkin voisi voinut vielä saada enemmän tähän mukaan, vaikka joukkokanteen tai muuta, mutta kuitenkin me näemme tämän yhteisymmärryksen askeleena oikeaan suuntaan. Ja toivottavasti sitten seuraavalla vaalikaudella voin jatkaa tällä tiellä herra Schwabin kanssa. No, would... Kiitoksia. Seuraavana eh, Rova Tomacic. Kiitos. Minä kann, kannustan, kannatan tätä e, ehdotusta, koska tässä on hyvä, hyvä reitti todella vapaisiin markkinoihin ja sillä tavalla eteenpäin, mutta että jonkinlaisia muutoksia täytyy tehdä, e, jotta tällainen direktiivi saataisiin täytäntöön pantua. Me tarvitsemme riippumattomia oikeuslaitoksia jokaisessa maassa, mutta meillä täytyy olla myös tasapainoinen liiketoiminta, ympäristö, jossa mm, kilpailulainsäädäntöä rikotaan vain äh, silloin tällöin. Eh, kaikissa maissa tämä ei toteudu ja uskon, että tämä direktiivi voisi tulla apuun. Eh, meillä eh, poliittinen eliitti toimii suurten pelaajien puolella eikä pienten, ja se ei ole mikään onnettomuus, vaan se on sellainen, e, e, missä politiikka tekee bisneksen eteen työtä. Me tarvitsemme korruption vastaista taistelua ja täytyy e, ymmärtää se, että politiikka toimii epäreilusti bisnesympäristössä. Meidän täytyy jostakin aloittaa. And, uh, Sitten rouva Anders Dotter ei ole paikalla. Sitten me siirrymmekin Catch the Eye-menettelyyn. Ensimmäisenä Rakeli. Arvoisat äh, äh Haluan siis kiittää komission jäseniä siitä työstä, jota he ovat tehneet viimeisten viiden vuoden aikana. Ja en usko, että on hyvä ajatus käyttää tätä sanaa kiitos liian usein. Mutta on nyt kuitenkin kiitettävä myöskin esittelijää, kollegaani Schwabia ja äm, meidän on taattava myöskin se, että hän jatkaa työtä tällä alueella, koska tämä on todella tärkeä asia. Ja erityisesti kun ajatellaan kilpailulainsäädäntöä, monet ihmiset aivan oikein ovat sitä mieltä, että, että oikeus tapahtuu ja jotkut eivät tiedä, mitä tämän eteen olisi tehtävä, niin että tämä antaa heille mahdollisuuden käsitellä näitä asioita joko tuomioistuimessa tai sen lukupuolella saada oikeutta. Ja sitten Tein eräs Tomoja viimeinen menettelyssä. Kiitoksia, puhemies. Tämä on tärkeä mietintö. Ja tämän takia haluaisin onnitella kaikki, jotka ovat olleet mukana tässä. Kaksi asiaa kuitenkin ottaisin erityisesti esille. Ensinnäkin täällä on paljon kiinteämpää yhteistyötä komission ja valvontaviranomaisten keskerpeen, sillä heidän pitää loppujen lopuksi käytännössä löytää mahdollisia kilpailulainsäädännön rikkomuksia. Ja toiseksi haluaisin todeta, että energia-alalla, esimerkiksi maakaasualalla, jäsenvaltioissa on maita, jäsenvaltioita, joissa ei ole ollenkaan kilpailua. Ja kansainvälinen valuuttarahasto haluaisi, että kilpailua lisättäisiin, joka johtaisi tietenkin oikeastaan kilpailun vääristymisiin. Tämä ei ole oikein. Kiitoksia kollega Stolojan. Ja sitä myöten tämä Catch the Eye on valmis ja seuraavana komissaari Malmström. Kiitos puhemies ja kiitoksia teille kaikille tästä lyhyestä, mutta hyvin selventävästä keskustelusta ja kiitoksia näistä. E, minä välitän nämä Almunialle nämä kauniit sanat, e, jotka te sanoitte. Tässä nyt on todellakin tärkeä ase, askel eteenpäin Eh, täällä on isot yritykset, pienet yritykset, eh, he voivat nyt sitten todellakin vaatia kunnon korvausta siitä, mitä on tapahtunut. Ja lisäksi tämä korvausvastuu eh, koskee myös niitä ihmisiä, jotka ovat todellisen vahingon kokeneet ja jotka eivät kuitenkaan tähän rikkomukseen itse osallistuneet, vaan olivat alempana siellä ketjussa. Me olemme todellakin puhumassa tällaisesta reilusta korvauksesta. Meidän pitäisi välttää näitä vahinkoja ja me pyrimme kaikin voimin siihen komissiossa. Tässä myöskin sitten yh, eh, kilpailulakien pano, niin se liittyy sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin toimintaan. Ja miten me sitten saamme eri ohjelmat eh, toteutettua niin kaikki pitää olla avointa ja pitää ottaa perusoikeudet huomioon. on hyvä puhemies, minä haluaisin erityisesti kiittää esittelijöitä, tietenkin herra Schwabia, mutta myös varjoesittelijöitä ja kaikkia, jotka ovat tähän erinomaiseen työhön osallistuneet. Kiitos komissaari Malmström ja sitten viimeiseksi esittelijä kollega Schwab. Kiitokset, kiitokset puhemies. Kiitokset, että te olette täällä johtamassa puheenjohtaja. Tämä on erittäin hyvä asia. Sitten komission vara puheenjohtaja Almunia teillä paikalla, joten te olette täällä hyvä. Sitten se, mitä täällä on todettu, paljon asioita. Kiitokset näistä kommenteista, näistä ystävällisistä kommenteista. Pitää kuitenkin Santos Persiedo joka ei ollut paikan päällä täällä tänään, kiittää erityisesti häntä, koska hän on ollut hyvin rakentamassa mielessä mukana. Ja tulen kaipaamaan häntä. Sama koskee myös kollega Aikhaudille. Ja odotan, kaipaan vähän liberaaliakin kommentteja täällä tänään keskustelussa. Mutta hyvä komission jäsen, tässä asiassa, tässä direktiivissä jää yksi asia vielä auki, joka epäilyttää minua. Päätös, joka on loppujen enemmistön taakseen saanut, Eli se, että päätodistaja jää tavallaan tässä oikeudenkäynnissä aina vähän niin kuin parempaan asemaan. Tämä ei ole kuluttajan kannalta paras asia. Se, että tästä jää tavallaan vaara, että tämä korvaus taisi olla täysin, joten tämä ei ole ihan tullut selväksi, miksi näin tehdään. Tiedän, että komissio on pyrkinyt saamaan tämän artiklan 11 tähän mukaan, niin tiedän, että monet kilpailuviranomaiset jäsenvaltioissa eivät koskaan vielä ole tällaista avaintodistajaa käyttäneet. Tietenkin nyt he odottavat nyt saavansa tällaisia, mutta pienkin pitää katsoa, että onko tarpeeksi taloudellista toimintaa olemassa ja tarpeeksi etuja näille todistajille. Toivottavasti sitten seuraavan viiden vuoden aikana – nähdään, mitä tämä direktiivi tulee edistymään. Toivottavasti loppujen lopuksi löydämme reilun ratkaisun tähän. Ja kiitoksia, että tämä onnistui tässä vielä, että tällaiset kalastusretket saatiin pois tästä direktiivistä. Ja näin luodaan vakaat olosuhteet kantajille ja kuluttajille, ja uskon, että huomenna parlamentti voi yksimielisesti hyväksyä tämän ajatuksen. Kiitokset mielenkiinnosta. Kiitoksia kollega Schwab. Näin keskustelu on päättynyt ja huomenna kello 12 on äänestys. Seuraavana meillä on rouva Kratsa Tsakaropulon mietintö koskien eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja. Me olemme hyvin edenneet tänä iltana ja me olemme ehkä